Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir wollen jetzt mit Huomenta. Me aloitamme nyt kokouksemme. Meillä on nyt kohta kahdeksan esityslistalla vuorossa. Ja on kysymyksessä Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää huolenaihetta. Tässä äh, valmistelija on sisämarkkinavaliokunnasta Nadia Hirsch, ainakin hänelle puheenvuoron. Dank. Paljon kiitoksia. Mehän olemme jo muutaman kerran keskustelleet tästä lausunnosta ja teillä on nyt kompromissi esitykset käytössänne. Kuten juuri mainittiin, tässä on kyse kansalaisten huolenaiheista sisämarkkinoihin liittyen ja työllisyysvaliokunnalla on työtehtävänä ihan erityiset alat tässä, sosiaaliturvakysymykset, terveydenhoito, toisessa jäsenvaltioissa pätevyyksien tunnustaminen, syrjimättömyys ja eläkkeet. Tässä ovat ne alat, joista meidän työllisyysvaliokuntana tulisi keskustella, joihin meidän tulisi ottaa kantaa, joten tässä on lausunnon sisältöä. Kompromissit, jotka ovat nyt teillä sosiaaliturvajärjestelmät ensinnäkin. Olemme huomanneet, että kansalaiset, jotka kääntyvät usein meidän puolemme, usein kansalaisten kysymykset liittyvät siihen, että jos joku tekee työtä toisessa jäsenvaltiossa, yhä uudestaan tulee vastaan ongelmia työttömyystapauksissa tai eläkkeiden yhteydessä. Kaikkia näitä asioita ei ole vieläkään kunnolla selvitetty, siksi Meillä on melko pragmaattinen ehdotus tässä. Katsotaan, onko mahdollista se, että kansalaiset, jotka tietävät oleskelevansa, työskentelevänsä tietyn ajan toisessa jäsenvaltiossa, voisivat olla jonkinlaisen erillisen sosiaaliturvajärjestelmän alla, joka ei kuulu tiettyyn maahan. Tavallaan 27 kansallisen sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolella oleva 28. järjestelmä. Tämä on hyvin pragmaattinen ratkaisu. Sanottiin, no tästähän käydään paljon akateemista keskustelua, mutta ehkä poliittisestikin voitaisiin tutkia sitä, voisiko tämä olla mahdollisuus, jotta nämä kansalaiset, jotka haluavat käyttää vapaan liikkuvuuden mahdollisuuksia, voivat hoitaa käytännön asiat vähän helpommin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jotenkin puututaan kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Tarkistuksessa A on vielä yksityiskohtaisempaa tietoa siitä. Sitten kompromissi B. Siinä on kyse siitä, että todella huolehditaan tiedottamisesta siitä, että ihminen, joka siirtyy toiseen jäsenvaltioon, saa tietoa jo etukäteen, tarvitsemansa tietoa siis, jotta kyseinen henkilö voi melko nopeasti työpaikan löytäessään hoitaa hallinnolliset kysymykset. Sitten kompromissi C, siinä vaaditaan yhtä asiointipistettä. Tietenkin online, jotta tämä voidaan hoitaa mahdollisimman helposti. Sitten kompromissitarkistus D liittyy PK-yrityksiin eli suurimpaan työnantajaan EU:ssa. Tässä on tärkeää meidän puoleltamme viestiä sitä, että pidämme todella arvokkaana sitä, ettei ajatella ainoastaan suuria yrityksiä, joilla on riittävästi henkilöstöä selvittää näitä asioita, vaan on ajateltava myös PK-yrityksiä – joita ei saa kuormittaa liialla byrokratialla, jotta pk-yritykset voivat tarjota EU-kansalaisille työpaikkoja. Sitten kompromissi E, F ja G. Näissä on kyse terveydenhuoltokysymyksistä. Me haluamme huolehtia siitä, että jos joku käyttää terveydenhoitopalveluita, korvaukset tulee nopeasti omasta jäsenvaltiosta, että ne saadaan melko nopeasti kansalaisen tilille, niin ettei turhaa byrokratiaa ole siinäkään yhteydessä. Totta kai on huolehdittava siitä, että etukäteen saadaan jo tietoa siitä, missä mahdollisen, mahdollinen lisävakuutus saattaisi olla paikallaan. Tämä on näissä kolmessa tarkistuksessa mukana ja sitten vielä kompromissi H joka liittyy pätevyyksiin. Tässä halutaan turvata se, että tunnustamisen kautta nopeammin voidaan ottaa työpaikka vastaan. Tarkistuksessa I eri kohdat, jotka liittyvät koulutukseen esimerkiksi aikainen kielten oppiminen, kun kieliongelmat usein haittavat liikkuvuutta, mutta myös elän, elinikäinen oppiminen ja eurooppalaiset puitteet pätevöitymisen osalta. Ja sitten J-tarkistuksessa on vielä aiheita, kuten se, että ei voida ajatella, että jäsenvaltio millään tapaa omaa sääntöjä, jotka ovat syrjiviä tai rikkovat EU-oikeutta vastaan. Ja sitten lopulta vielä tarkistus K, joka liittyy eläkkeisiin, niiden ihmisten eläkkeisiin, jotka liikkuvat EU:ssa. He eivät saa olla heikommassa asemassa kuin ne ihmiset, jotka ovat koko työuransa samassa jäsenvaltiossa työssä. Tässä nyt lyhyt katsanto kompromissitarkistuksiin. On mukavaa, että useimpiin saatiin kaikki ryhmät mukaan. Ehkä kompromissi Aan yhteydessä asia D-ryhmä voisi vielä harkita kertaalleen. Tämä on tärkeä askel mielestäni kansalaisille, jotka lähivuosina siirtyvät rajojen yli opiskelemaan tai työskentelemään. Tämä on pragmaattinen ehdotus, että toteutettaisiin tutkimus, joten mielestäni Tämän pitäisi olla ihan soli, sosiaalidemokraattisen linjan mukaista, että näin tuetaan työnhakijoita ja tekijöitä. Meillä on joitain tarkistuksia, jotka liittyvät lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Esittelijänä en tässä pystynyt esittämään kompromissia, kun minusta tuntuu, ettei meidän tulisi nyt ennakoida tulevaa keskustelua. Nyt vasta Perjantaina koordinaattoreiden kokouksessa nimettiin Montin kakkospakettiin SED-ryhmästä esittelijä. Mielestäni tämä on niin tärkeä asia, johon liittyy niin monenlaisia seikkoja, että sitä pitäisi arvostaa, pitää niin tärkeänä, että ihan normaalin työtavan mukaan keskusteltaisiin siitä. Mielestäni Ei olisi mitenkään eduksi tälle aiheelle nyt, että tähän lausuntoon kirjattaisiin yhden ryhmän kanta tähän kysymykseen. Eli tähän kysymykseen ei ole nyt tarjolla kompromissiehdotusta. Ja mielelläni kuuntelen kommentteja. Kiitos. Kiitos Nadia Hirsch. Seuraavana vuoron saavat varjoesittelijät ja Rova Steinrück. Äh, äh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin niin ensin sosiaalidemokraattien puolesta, että meille työn tekijät Euroopan unionissa ovat myös kansalaisia. Ja juuri työntekijät ovat ne, joita me, meidän on edustettava tässä omassa valiokunnassamme. Ja tässä kun on kysymys muustakin kuin sosiaaliturvasta ja eh, terveydestä, täällä on myös muut sosiaaliset palvelut, työntekijöiden lähettäminen, yleinen, eh, yleiset hankinnat ja kaikki laajasti ottaen. Sisämarkkinafoorumilla, jossa parlamentti, komissio ja Puola puheenjohtajamaana jonka ne järjestivät, niin me olemme näistä 20 huolenaiheesta puhe, keskustelleet. Yksi paneeli, paneeli käsitteli juuri sosiaalista ulottuvuutta ja työntekijöiden asemaa. On täysin kiistatonta, että kollegat tämän valiokunnan ulkopuoleltakin tuntevat tilanteen. Ja meidän mielestämme on tärkeää se, että tämä lausunto, sen pitäisi olla aika lyhyt, jos me puhumme vain tärkeimmistä asioista. Sen sosiaalidemokraatit eh, olemme ottaneet eh, selvästi kantaa työntekijöiden puolesta. Ja siksi me olemme ottaneet tämän näkemyksen myös tarkistuksiin, joita olemme tehneet mutta kaikkein tärkeimpiä tarkistuksiamme ei otettu huomioon. Täällä on sitten kompromisseja, joista valmistelija on sanonut, että suuria ongelmia niissä ei ole. Voin puolestamme todeta, että koska meiltä tärkeimpiä asioita ei otettu huomioon, me emme äänestä sen puolesta, ellei tässä muuteta tärkeitä asioita työntekijöiden juttuihin liittyen. Kiitoksia. Rouva Lopes seuraavana. Gracias, señora presidenta. Kiitos, puheenjohtaja. Toisin kuin kollegani Steinrück, minä olen sitä mieltä, että esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Ja haluaisin kiittää häntä EPPn puolesta siitä, että kompromissitarkistuksiin kuuluu tarkistuksia EPPltä. emme varmasti voi uskoa, että kykenisimme ratkaisemaan kaikkia työntekijöiden ulkomailla kohtaamia ongelmia kerralla. Mutta tässä meillä on hyvä analyysi työntekijöiden tilanteesta silloin, kun he ovat toisessa jäsenvaltiossa. Ja vakaasti uskon, että tässä mietinnässä on tunnistettu äh, sisämarkkinoiden olemassa olevat ongelmat, ja siksi me tuemme näitä tarkistuksia. Meistä ne ovat myönteisiä, ja haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä työstä. Tarkistukset ovat osoittavat suurta yritystä sopuun pääsystä. Kiitos sitten. Seuraava puhuja. Well. Kiitos. Kiitokset valmistelijalle. Meillä on yleensä hyvää yhteistyötä, mutta tässä nyt joitain keskeisiä kysymyksiä jäänyt tämän lausunnon ulkopuolelle. Se tarvitsisi nyt jotain lisäarvoa IMKON mietintöön liittyen ja Mielestäni nämä liittyvät nyt lähetettyihin työntekijöihin niin siihen, että turvataan oikeudet. Tämä liittyy myös julkisiin hankintoihin ja yleishyödyllisiin palveluihin. Ja SED-ryhmän kanssa olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme näistä aiheista sinne jotakin – 63, 66, 67, 75 tai 76 tarkistuksiin, koska tässä on keskeiset kysymykset, joista meidän on puhuttava sisämarkkinoita käsiteltäessä tässä valiokunnassa. Ei meidän mielestäni tarvitse mennä nyt tässä yksityiskohtiin, mutta meidän tarkistuksessamme 66 sanomme vain, että liikkuvuuteen pitää liittyä oikeuksien noudattaminen ja se, että huolehditaan sääntöjen noudattamisesta niin, ettei synny dumpaustilannetta. Nämä ovat yleisiä periaatteita, joista luulisin kaikkien olevan tällä samaa mieltä. Mielestäni meidän on sanottava, että Jotkut nämä tarkistukset on nyt saatava lopulliseen tekstiin, muuten meistä tässä ei ole mitään lisäarvoa verrattuna IMKon mietintöön ja meidän olisi vaikea tätä tukea. Sanoitte itsekin, että tämä on pragmaattinen lähestymistapa, mutta kyllä tässä on vaarana se, että tämä on tavallaan ihan turha eikä lisää mitään. Anteeksi, että puhun näin suoraan, mutta tässä ei olisi mitään lisäarvoa muuten. Eli todella nyt kehottaisin pohtimaan ihan viimeistä kertaa vielä joitain näistä tarkistuksista. ja ennen äänestystä, kiitos. So, ich sehe, dass wir niemand... Nyt huomaan, että kukaan ei enää pyydä puheenvuoroa. Anteeksi, täällä on vielä yksi pyyntö. Rabenjen. Um, yes, I'm just, just, uh... Reagoisin siihen, mitä tässä sanottiin jostakin näistä tarkistuksista ja erityisesti tarkistuksesta 67. Tässä paljon pitemmälle kuin lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojaamiseen. Ja 66kin tässä oli. Mutta 67 on erityisesti menee aivan, aivan, aivan liian pitkälle. Siinä ei ole kysymyksessä lähetettyjen työntekijöiden lähettäminen. Siinä Rakenteista tästä taloutta, jossa nuo työskentelijät, työntekijät työskentelisivät. Minä, minua haittaisi kaikki, joka estäisi lähetettyjä työntekijöitä työskentelemässä samassa puitteissa kuin ei-lähetettyjä. Nämä rajat, ää, alihankinnan rajoitukset ja yrityksen päätoiminnan määrittely – Näitä ei voida ulkoistaa tai tehdä alihankintaa. Ovat täysin sitä vastaan, miten talous pitkälti toimii, ainakin missä minä elän. Meillä ei ole paljon lähetettyjä äh, työntekijöitä maaseudulla, Isossa Britanniassa, mutta koko talous pyörii sopimuksella ja alihankinnalla. Siellä on verkosto pieniä yrityksiä. jotka ovat erittäin erikoistuneita. Alkaa ajatella, että nämä ihmisiä, jotka haluavat olla ää, päivätyössä isolla työnantajalle. Kysymys oli oikeuksista. Ihmiset ovat itsenäisiä, pieniä yrityksiä, erikoistumista. Jos heitä sitä tämmöistä muissa jäsenvaltioissa, se olisi sisämarkkinoiden vastausta. Silloin me emme voisi työllistää alihankkija joka toista jäsenvaltiosta. Ja he eivät voisi tuo, tuoda työntekijöitä. Ja tämä todella estää sisämarkkinoiden toiminnan. Joka meillä pitäisi olla markkinat, jotka on eriytetty sillä tavalla, että voisi tehdä alihankinta omassa maassa, mutta ei rajojen yli. Tästä tämä täytyy hylätä täysin. Ja minä olen sitä mieltä, että se pitäisi hylätä kokonaan. Koska se on tarpeettomia ja naurettavia rajoitteita sille, miten teollisuus ja työllisyys toimii. Ja, vielen Dank. Jetzt hat sich nochmal Jutta Steinruck Kiitoksia. Jutta Steinruck vielä on pyytänyt puheenvuoron, mutta meidän täytyy puhua nopeasti nyt. Niin aivan lyhyesti 67 tarkistuksessa ei lue sitä, että tällaiset alihankintayritykset olisivat kiellettyjä. Täällä sanotaan, että postilaatikkofirmat lähetetyssä, lähettävässä maassa ovat sellaisia, jotka pitää valvoa. Minä tunnen tätä asiaa ja minä tiedän, että alihankkijoilla on monenlaista toimintaa mutta kuitenkin täytyy ottaa sama sanamuoto tähän kuin toisessa direktiivissä, että jos on kysymys postilaatikkofirma lähettävässä maassa, niin sitä pitää valvoa. Oh, niin, sitten vielä lopuksi valmistelija saa puheenvuoron. Ja, vielen dank. Ich glaube gra- Kiitos paljon. Minusta tässä keskustelun aikana nähtiin, että lähetettyihin työntekijöihin liittyvän direktiivin keskustelua tarvitaan vielä. Miten nämä asiat voidaan tulkita? Ja siitä syystä juuri minä en tätä seikkaa voi tähän lausuntoon ottaa mukaan. Yleisesti muotoiltu virke, jonka mukaan meille on tärkeää. Yleisesti voidaan tietenkin sopia siitä, ettei lähetettyjä työntekijöitä saada syrjään, mutta tässä tarkistuksissa todella on kyse S- ja D-ryhmän kannanotosta, asiakirjasta, tekstistä, joka ei sovi nyt tähän lausuntoon. Poliittista keskustelua voidaan käydä myöhemmin Monti Kakkosesta lähetetyistä työntekijöistä. Se ei kuulu tähän päivään. Ne asiat, jotka ovat tämän lausunnon ulkopuolella nyt kollega Turunen niin kyllä ykköskohdan kautta tässä on jo lisäarvoa, jos haluamme poliittiseen keskusteluun siitä, olisiko 28. sosiaaliturvajärjestelmä mahdollinen, minkälaiseksi se voitaisiin muotoilla. Ne kansalaiset, ne työntekijät, joita tämä asia koskee, varmasti pitäisivät tätä tärkeänä ja tämä ratkoisi kyllä tulevaisuudessa ongelmia. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Me äänestämme tästä, mutta eh, nyt tässä siirrymme eteenpäin. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum... Ja no niin, sitten me siirrymme kohtaan yhdeksän. Kyseessä on keskustelu tarkistuksista. Täällä Uure, Ulle Kristensen S&D-ryhmästä on eh, tämän eh, lausunnon valmistellut. Tack för det. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja kysymys on koulutusminimitasosta merenkävijöille ja että meillä olisi nyt EU-lainsäädäntöä tällä alueella. Ja tässä yhteydessä kovasti kiittäisin varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Tässä on neljä tarkistusehdotusta ja voin hyväksyä ne kaikki. 26 käsittelee sitä, että me hyödyntäisimme analyysiä ja tiedon keräämistä vähän rakentamalla tavalla. Minusta se on hyvä ehdotus Koslovskilta. Sitä, sitten on, on Philip de Backerilta ehdotus, joka liittyy lisäviivästymisten välttämiseen. Voimme tukea sitä, että lainsäädäntö on astunut jo voimaan. Ja on siis hyvä, että saadaan prosessi loppuun. Sitten tässä on kaksi kompromissitarkistusta kahteen viimeiseen Philip de Wackerin tarkistukseen 28 lähtee siitä, että täsmennämme, mitä, mitkä säännöt pätevät lepoaikoihin ja vahti- ja valvontatyöhön. Näitä on ihan selvää, milloin niitä voidaan muuttaa. Ja sitten viimeinen kompromissiehdotus, joka liittyy tie- tietosuojaan. Ja toivottavasti voimme tukea näitä tarkistuksia, joten kiitos puheenvuorosta. Ich gebe nun das Wort an... Seuraavana saavat eh, varjoesittelijät puheenvuoron. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym podziękować e, opiniodawcy panu Ole Krisansenowi za... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Kristiansen ja tästä sitoutumisesta ja yhteistyöstä. Haluaisin myöskin onnitella häntä. Hän on nimittäin onnistunut eh, työssään tässä suuren haasteen edessä, jossa 27 maata on allekirjoittanut tämän asiakirjan. Sitten tietojen käytöstä jotakin sanomista. Koulutukseen liittyvät asiakirjat, jotka pitäisi siirtää komissiolle, niin niistä olen samaa mieltä valmistajan kanssa. Näitä tietoja täytyy suojella ja niitä täytyy pitää ainoastaan tilastotietona. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tällä tavalla kerätty tieto kerätään Euroopan komission toimesta. Se voisi olla hyödyllistä silloin, kun analysoidaan työmarkkinatilannetta ja sitä, minkälaisia tulevia työuria merenkulkijoilla on oleva. Näitä tietoja voidaan käyttää myöskin oppilaitoksissa, jotka kouluttavat merenkulkijoita. Tällä tavalla voitaisiin merenkulkijoiden tilannetta kaiken kaikkiaan parantaa. Olisi myös hyödyllistä saada merenkulkuammatteja houkuttelevimmiksi ja siitä on tarkistus tehty. Tämän direktiivin täytäntöönpano myöskin parantaa turvallisuutta aluksilla. Sitten seuraava. Yeah, so, uh, sorry. Sorry, Philip de Bakker on liikenneruokassa. Hän on pysynyt paikoillaan kaksi tuntia ilmeisesti. Minä luen hänen puolestaan lausunnon. Haluaisin kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Voin tukea esittelijän ää, lausuntoa ja tukea useampia hänen ehdotuksia. Ryhmä voi tukea useampia tarkistuksia. Tarkistusta 30 emme voi tukea, koska komission teksti on parempi. esittelijänä olen tehnyt kolme tarkistusta. Alden puolesta 27, joka liittyy siihen, että Manilaan sopimus on astunut ja voimaan ensimmäinen tammikuuta 2012 komission ehdotuksen hyväksymällä voi vielä vaatia jonkun verran aikaa. Tämä voi ongelmaa. Ja myöskin satamatarkastuksessa voi tapahtua EUn ulkopuolella ongelmia. Ja EU jo voi, äh, lykkääntyminen voi johtua siihen, että EUn äh, meren laivahenkilökunta saattaa joutua huonompaan asemaan, koska siellä ei välttämättä ole STCV-sertifikaattia äh, tai sen saaminen lykkääntyy. Tätä me voi hyväksyä ja sopimus ensimmäisessä käsittelyssä on välttämätöntä. Kaksi muuta tarkistusta 28 29 ovat osa kompromissitarkistuksia, josta olen samaa mieltä. Kristallisen 28 29 koskee mahdollisia lepaikkapoikkeuksia laivalla. Sellaisia voidaan sallita joustavuutta silloin, kun välttämätöntä, mutta niissä pitäisi ottaa tekstissä mainitut rajat. Alde voi tukea näitä kompromisseja tarkoitus 2429 kompromissi 2, joka liittyy tietosuojaan. Tämä on erittäin tärkeää. Esittelijä suostui, että siihen, että tarkistusta vahvistetaan kaikki informaatioita tallennetaan ja analysoidaan tämän direktiivin voiteessa, sen pitäisi olla anonyymiä. Odotan tuloksia äänestyksestä myöhemmin tänään. Kiitos, Filip Nevakker. Kiitos. Sitten sitten vielä komissio saa puheenvuoron. Giovanni Mendola. Oh, Okei, Anteeksi komissiosta kukaan ei olekaan paikalla. Sitten me siirrymmekin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ai, anteeksi. E, täällä valmistelija vielä saa puheenvuoron. Kiitos. Ei tässä mitään. Haluaisin vain mainita, että suhteessa tarkistuksen 30 ja 13 sitä on muutettu. Et koska 2008 direktiivissä on toisenlainen muotoilu, ja olemme muotoilleet sen tuon direktiivin mukaisesti. Enkä minä ymmärrä, että halutaan pitäytyä komission ehdotuksessa. Me olemme tehneet tämän yhteisymmärryksessä komission kanssa. Joten tämä on vähän erikoista. Vielen Dank an den äh, Rapporteur. Kiitos valmistelijalle ja sitten me siirrymme eteenpäin. Me tulemme kohtaan yhdeksän, sanoo puheenjohtaja. Cornelisen Tämä on ilmeisesti kohta kymmenen. Um, äh, siis kohta kymmenen. Se eurooppalaiset sosiaalisen yrittäjyyden rahastot. Tämä on siis kohta kymmenen. Ja tässä nyt sitten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 remind the timetable and then we Gut, scheint niemand von den Mitgliedern ähm, hierzu. Näyttää siltä, että kukaan haluaa puhua. Äh, kollega Steinbrück, olkaa hyvä. Uns äh, äh, Sozialdemokrat... Niin meille sosiaalidemokraateille on hyvin tärkeää se, että valvontaviranomaiset otetaan hyvin mukaan on tärkeää ja automaattinen tiedonvaihto on tärkeää. Olemme iloisia siitä, että lopulta olemme löytäneet kuitenkin kompromissin sosiaalisesta yrittäjyydestä, sen määritelmästä, koska tämä on tärkeää jatkossakin, että tiedetään, ketkä tähän ryhmään kuuluvat. Joten hyvä, että saadaan tuo tarkistus 21. Kiitos. Gut. Ansonsten sehe ich keine weiteren... Eikä näytä sitten olevan muita puhehalukkaita. Ja nyt Cornelisen on palannut. Me palaamme siis kohtaan 10.13 viidettä tämä hyväksytään Ekonissa ja sitten tämä menee täysistuntoon syyskuussa. Kohta yhdeksän. Meillä on 56 tarkistusta esitettyä Korneliisen valmistelijana käsittelee nyt niitä. Uh, sorry to be late. I was voting. Niin, kiitos. Anteeksi, että olen myöhässä. Lymfan valiokunnassa. Ja ryntäsin sieltä, anteeksi, mutta tässä minä nyt olen. Oikein paljon kiitoksia kaikille varjoesittelijöille heidän panostuksestaan yhteistyöstä, joka sujuu oikein mukavasti. Minä pyrin sisällyttämään lähes kaikki SED-ryhmän ja Alden tarkistukset ja minusta tuntuu, että näiden tarkistusten kerä vahvistetaan sosiaalista ulottuvuutta liittymistä valmistelevassa tukivälineessä. Tämä on tärkeää ihmisille näissä maissa. Viittaisin nyt neljään seikkaan, jota me tässä takaa. Enemmän kiinnitetään huomiota haavoittuvaisiin ryhmiin. Suurilta osin tässä on edustaja Köntsin panostuksesta kyse. Enemmän huomiota kiinnitetään myöskin työmarkkinaosapuolten aseman vahvistamiseen. Tämä on todella tärkeää, jos nämä maat halutaan täysin sosiaaliseen vuoropuheluun Euroopassa mukaan. Selkeästi sanomme, että työmarkkinaosapuolet eivät ole mikä tahansa järjestö kansalaisyhteiskunnassa, koska EU:ssa työmarkkinaosapuolilla on paljon vahvempi rooli myös EU-lainsäädäntötyössä – kuitenkin vahvistamme myös kansalaisyhteiskuntaa IPA-rahoituksessa, koska tietenkin kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat tärkeitä demokratian vahvistamisessa. Neljänneksi EUn 2020 strategia otetaan voimakkaasti mukaan. Olen tehnyt tarkistuksen itsekin, tarkistuksen 73, jossa sanotaan, että EUn 2020 tavoitteet pitäisi asettaa liittymistä valmisteleville maille samantyyppisesti kuin EUssa. Siis köyhyyden poistaminen, koulutus, innovaatio, kestävyys ja niin edelleen. Tietenkin ottaen huomioon näiden maiden oma kapasiteetti. Tärkeää kuitenkin on että nämä maat voivat kehitellä talouttaan samansuuntaisesti kuin EUn jäsenvaltiot. Ja näille maille voidaan antaa näin konkreettisia tavoitteita. Tavoitteiden asettaminen laajentumisprosessissa on yleensä hyvin tukenut uudistuksia. Lopulta kiittäisin edustaja Obermeieria ja Sottoa heidän kannanotoistaan ei varmaan ole kovin yllättävää, että ehdotan, että äänestetään useampia heidän tarkistuksiaan vastaan, koska ne ovat täysin ristiriidassa tekemieni ehdotusten kanssa. Mutta uskoisin, että heidän ja minun äänestämme olisivat olleet hyvinkin pettyneitä, jos olisimme olleet tässä kysymyksessä samaa mieltä. Tässä tämä. Mielelläni kuuntelen nyt varjoesittelijöiden kantoja. Kiitos. Kollegin Steinruck, bitte. Sitten kollega Steinruck, kiitos eh, tästä hyvästä työstä ja siitä, että hän on vetänyt yhteen niin paljon kuin mahdollista niitä asioita, mitä on esitetty. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ja se, e, kuinka työmarkkinajärjestöt ovat tärkeitä tässä, AY-järjestöt 1,5 prosenttia, prosenttia eh, avustuksista pitää olla paikallista ja lähentymisapu pitää antaa eh, maille sillä tavalla, että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan. Mitä sosiaalidemokraatit Euroopassa eivät voi hyväksyä, on, että tasa-arvokysymykset ovat täältä otet, on tältä otettu pois. Rahallinen tuki pitää antaa, mutta se on pelkkää populismia se, että tämän pitäisi näin hitaasti edistyä. Eli tämä siis muuta osin on aivan hyvä esitys. Vielen Dank, Frau Kollegin Steinrück. Kiitos eh, Steinruck. Sitten seuraava. Dziękuję bardzo. Chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram poprawki pani Cornelisen. Kiitos. Tuen täysin Cornelisenin tarkistuksia, jotka painottavat Euroopan parlamentin merkitystä toimissa, joilla pyritään muuttamaan tukivälineitä koskevaa asetusta. Minusta on myös tärkeää painottaa, että tuen pitäisi olla myös suhteessa yhteisölainsäädännön täytäntöönpanoon. Tässä on jonkinlaisesta ehdollistamisesta kysymys. painetaan myöskin ehdokasmaiden ja serkasmaiden vastuuta omasta kehityksestään. Minusta Euroopan unionin pitäisi käyttää eri, erilaisia rahoituslähteitä, myös kansainvälisten järjestöjä, mutta pitää myös välttää avun päällekkäisyyttä. Muistan aikaa, jolloin oma maani Puola sai tukea. Ja muistan tuolta ajalta että byrokratia, byrokraattinen taakka oli meille tärkeä kysymys. Ja eh, me haluamme tehostaa tämän vuoksi apua ja tarvittavaa sosiaalista tukea. Ja on tärkeää, että instituutiot ovat hyvin, rakenteltaan hyviä, jotta avun täytäntöönpano on mahdollisimman parasta ja tämä olisi erittäin tärkeä kumppanuuden lähde Euroopan parlamentille. Kiitoksia. Ensin kollega Sinclair. Madam Chair. Dear chairs, uh, dear chair, Kiitos puheenjohtaja. ja hyvät kollegat. Tämä lausunto ei ole kovin hankala. Siinä on ihan järkevä konsensus. Valmistelija on puhunut hyvin työllisyys- ja sosiaaliulottuvuudesta IPassa ja ottanut mukaan sellaisia seikkoja, joista keskustellaan perinpohjaisemmin ulkoasianvaliokunnassa. Nyt keskustelu, jota käytiin tarkistuksista, joita ryhmät ja jäsenet ovat esittäneet, oli melko selkeä. Ehdotan kompromissia, koska tarkistukseni 6 ja 61 yhdessä esittelijän tarkistuksen 13 kanssa nämä eivät ole mitenkään tosiaan poissulkevia. Nyt on hyvä tasapaino. Tästä Ambukin ja Inga Götzin tarkistuksia voin tukea. Hyvä, että vahvistetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, kansalaisyhteiskuntaa ja niin edelleen. Myöhemmin ulkoasian valiokunnassa varmasti myös todetaan, että on hyvin tärkeää antaa poliittista suuntaa liittymistä valmistelevia maita ajatellen. Laajentumisen vastainen tarkistusrypäs ei ansaitse tukea. Toivon, että tämä on yksittäinen esiintymä, vain tällaisia ei kannattaisi ainakaan tällään, tänne työllisyysvaliokuntaan mielestäni tehdä. Kiitos. Ähm, Kiitos. Sitten edustaja Sinclair. Uh, thank you. Kiitos, puheenjohtaja se, miksi halusin tulla tähän valiokuntaan, oli, että minä halusin puhua työpaikoista West Midlandissa, jota edustaa. Ja huomaan, että komission kertomuksessa ja kollegan laas, laitamassa lausunnassa puhutaan työpaikkojen luomisesta liittymismaissa. Isossa Britanniassa me kärsimme hirveästä iso britannian julkisen sektorin leikkauksesta. Ihmiset menettävät työpaikkansa. Ja IMF lainaa rahaa vastuuttomille EU-maille ja, ja eilen meidän valtiovarainministeri selitti, miksi meidän pitää lainata IMFlle 10 miljardia matemaattisen ei tästä tule mikään – Paltinonia. EU pyrkii vaan laajentumaan ja kaapaamaan enemmän valtaa. Et ymmärtäkö mitä sana va- varovaisuus tai varojen mukaileminen merkitsee, mikä on pahinta, että useimmat tämän valiokunnan jäsenet, jotka kärsivät tästä, ovat maista, jotka eivät maksa nettonäin budjetin ja, ja on helppo leikkiä muiden ihmisten rahoilla. Ja Turkki koska me kerromme tatuinen Turkista, Turkki tulee saamaan tätä tukea. Jopa Euroopan myöteisemmät ystäväni hyväksyvät sen, että Turkki liittyy ja miehittävät maat, jotka kuuluu EUn jäsenmaahan. Siellä ihmisoikeuksien lokaukset ovat hirveitä, sillä annetaan rahaa, että taas kaksinaamassa. Vielen Dank. Ähm, ich gebe jetzt nochmal... Ähm... Kiitos. Äh, nyt sitten esittelijä saa uudestaan puheenvuoron. Okay, thank you. Um, yeah, thanks everyone. I think... Kiitos äh, kaikille. Uskon, että tähän löytyy vankkaa enemmistö näihin moniin asioihin, joita tässä lausunnossa on ja meillä varmaankin on Afetille jotakin annettavaa. Minä yritän saada mahdollisimman monen näistä näkemyksistä mukaan tähän tekstiin. Se, mitä Rova Sinclair sanoi, niin eh, tämä laajentumisen kauneus on juuri siinä, että laajeneminen hyödyttää kaikkia markkinat toimivat ja voin sanoa Alankomaiden puolelta, että se, että me esimerkiksi Puola tuli mukaan, niin silloin kauppa kasvoi viisinkertaiseksi Alankomaiden ja Puolan välillä, joten kaikille tästä tulee arvoa. Gut, vielen Dank für die Aussprache. Kiitos keskustelusta. Ja me äänestämme myöskin tästä lausunnosta vähän myöhemmin. Gut, dann gehen wir zum Tagesordnungspunkt. Ähm Kiitos. Sitten menemme kohtaan 12. Tässä on oma aloite mietintö. Kollega Jasu Levska varmastikin kertoo siitä, mitä sosiaalisia investointeja koskeva sopimus vastauskriisiin tarkoittaa. Drodzy koledzy, niezmiernie mi miło, że mogę dzisiaj zaprezentować. Hyvät kollegat, olen hyvin iloinen iloinen siitä, että voin tällaisen luonnoksen teille esittää. Minä olen hyvin paljon tehnyt työtä tässä viime viikkojen aikana ja minun mielestäni tässä yksi, tämä on yksi osa sitä, kuinka me löydämme vastauksia kriisiin Euroopassa. Siksi tämä investointisopimus onkin niin tärkeä. Talous- ja finanssikriisi on sellainen, että se vaikuttaa hyvin paljon paitsi talouteen pitkäaikaisesti, mutta myös työllisyyden tasoon, investointeihin ja työntekoolosuhteisiin. Meillä on korkea työttömyysaste EU:ssa. Meillä on hyvin paljon nuorisotyöttömyyttä ja nuorisolla on hyvin paljon vaikeuksia löytää työpaikkakoulutuksen päätyttyä. Sitten on hyvin hu- huonosti koulutettua työvoimaa ja yhteiskunta vanhenee, joten tässä tulee koko ajan enemmän ja enemmän painetta hyvinvointivaltiota vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myöskin sosiaaliturvajärjestelmät ovat paineissa – Kaiken tuoreimmat eh, reaktiot tämän kriisiin olivat hyvin lyhytaikaisia. Pyrittiin vain eh, saamaan takaisin budjettitasapaino. No se on tietenkin tärkeää talouselämälle EU:ssa, mutta kuitenkin on tärkeää, että me saamme sosiaalisia investointeja syntymään. Erityisesti työllisyyttä pitää kehittää ja sen rinnalla kasvua. Ja kun kasvua haemme Eurooppaan, niin meillä täytyy olla sellainen strategia, joka johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden pätevyydet vastaavat työmarkkinoiden tarpeita. On hyvin tärkeää, että yhteiskuntamme ovat aktivoivia sosiaalisia valtioita sillä tavalla, että ihmiset voivat auttaa itse itseään, eikä toimita sillä tavalla, että pyritään vain korjaamaan negatiivisia vaikutuksia, kuten työttömyyttä. On kysymyksessä koulutukseen, sivistykseen, investoinnit. Meidän täytyy luoda hyviä työpaikkoja ja meidän täytyy sosiaalisen, sosiaali- sen turvallisuuden ja jouston välillä löytää tasapaino. On myös hyvin tärkeää, että me taistelemme köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä. Hyvin monia asioita on tehtävä, jotta me saamme työllisyyden tason pysymään ja että saamme kilpailukykyämme kohennettua. Hallitusten pitäisi toimia siten, että eivät vain pelkästään katsoisi menoja, vaan suunnittelisivat myös investointeja. Me tarvitsemme koordinoitua yhteistä lähestymistapaa yhteiskunnallisiin investointeihin. Tässä voi mainita esimerkkinä Lissabonin strategian. Kaikkea ei ole pannu oikealla tavalla täytäntöön. Ja kaikkein viimeisimmät analyysit talouden kasvusta osoittavat meille, että Euroopan tavoitteet 2020 työllisyys- ja sosiaalisektorilla ja koulutuksessa, niitä ei tulla saavuttamaan. Voimme myöskin havaita, että makrotaloudellinen koordinointi on asia, jota pitäisi vielä parantaa sosiaalipolitiikan sektorilla. Minä tässä luonnoksessani ehdotan, että sovitaan sosiaalisesta eh, sosiaalisia investointeja koskevasta sopimuksesta. Sillä tavalla me voimme paremmin saada tavoitettua ne asiat, joihin me pyrimme. Eh, ja ne asiat eh, voimme tavoittaa, jotka ovat Euroopan strategia 2020. Sitten monivuotinen rahoituskehys 14-20 vuosille. Siinäkin täytyy olla sosiaalisia investointeja. Ne asiat, jotka täällä tekstissäni olen ottanut esille, koskevat myöskin julkisia konsultaatioita, kuten sellaisia, mitä EPP 8.3. järjesti parlamentissa. Frank van den Broek on myös ehdottanut, että olisi tällainen investointi, sosiaalinen investointipaketti. Minä kiitän kuitenkin kaikkia yhteistyöstä ja toivon, että yhteistyö jatkuu hyvin jatkossa ja odotan kiinnostuneita, kiinnostuneena hyviä tarkistuksia. Kiitoksia tästä esityksestä ja seuraavana saavat vuoron varjoesittelijät herra Serkas. Gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä puhun kollegani Papadopouloksen puolesta, joka valitettavasti ei pääse tänään paikalle. Ensinnäkin olemme oikein tyytyväisiä että Danutan mietinnössä ensimmäistä kertaa hyväksytään ajatus, että, että leikkaukset ja niukkuuspolitiikka eivät ainoastaan kriisistä ulos vie, vaan meidän täytyy vastata myös kansalaisten odotuksiin ja sosiaalikysymysten täytyy olla Euroopan agendan sydämessä. Meistä tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tämä on tärkeä askel eteenpäin EPPltä. Joten toimme tätä voimakkaasti. Mutta täytyy todeta, että tässä on joitakin asioita, joista me haluaisimme hänen kanssaan keskustella tai jotakin tarkistuksia me haluaisimme tehdä. Koska tässä on jotakin ideoita, jotka vaikuttavat hyvin erilaisille kuin omamme. Ja uskon, että hänenkin kantansa voisi muuttua, jos keskustelemme asiasta syvällisemmin. Ja ajatellaan kohtaa neljä, jossa sanotaan, että markkinoiden aiheuttamia ongelmia auttaa ainoastaan uudistamalla Euroopan sosiaalista mallia, että täytyisi uudistaa sosiaalipolitiikkaa. Monissa maissa – kuten minun maassa niissä merkittäviä ongelmia, niin ihmiset varmasti ymmärtävät, että ongelmat eivät ole aiheutuneet julkisten menojen kasvattamista. Ne ovat olleet hyvin ongelmia. Ongelmat ovat syntyneet siitä, että verotulot ovat laskeneet, kun talouden toiminnan aste on laskenut. Tämä on aiheuttanut julkisen sektorin velkaantumisen ongelmat eivät synny siitä, että sosiaalimalli ei enää kykenisi tilanteeseen vaikuttamaan. Se johtuu siitä, että taloudellisen toiminnan taso on laskenut. Meillä on markkinoihin liittyviä ongelmia, meillä on rahoituskriisi. Ja ottaen kaiken tämän huomioon, me va- haittaisimme elpymistä, jos me sanomme, että meidän täytyy vähentää sosiaaliturvaa ja muuttaa sosiaali- Euroopan sosiaalista mallia. Tämä on olennaista. Tässä on ryhmällämme toinen vakava ongelma, ja puhun nyt kohdasta kymmeneen. meillä on lievään työpaikkaa erityisesti nuorilla ja vaikuttaa aika epätodennäköiselle, että silloin pitäisi juuri nostaa eläkeikää. On maita, joissa ei ole työpaikkoja kenellekään. Miten, jos me korotamme eläkeikää, me vain takaamme, että on enemmän työntekijöitä markkinoilla. Tuskin mikään taikasauva ongelmia taisi ratkaisee. Kannan tämän eläkejärjestelmän uudistamista, niin että ne heijastavat markkinatilannetta paremmin mutta ei niitä pitäisi käyttää rangaistuskeinona. Usein tämä ratkaisee työntekijöitä, joilla on jo pitkä ura takana erittäin rankoissa työpaikoissa, joten eläke iän nostaminen ei vaikuta sen enempää sosiaalisesti reilulle kuin taloudellisesti tehokkaalle. Kiitos. Sitten kollega Papadopoulou. Thank you very much. I endorse whatever my... Kiitos oikein paljon. Tuen kollega Serkasin puheenvuoroa, kuten hän sanoi, olen varjoesittelijä. Ja todella on erittäin hyvä, että ainakin jotkut EPPn edustajat, kuten valmistelija, ymmärtävät sen, että säästötoimet eivät ole vastaus kriisiin. Näin Eurooppaa ei saada uudelleen oikeille raiteelle. Tässä tekstissä on nyt paljon hyviä ajatuksia. Sosiaalinen paketti, sopimus, joka on tarpeen kriisin vastaisena toimena. Meidän pitää huolehtia kestävästä kasvusta, työpaikkojen luomisesta ja sosiaalisesta edistymisestä. Tämä on nyt se tie, jolle meidän pitäisi lähteä. Sosiaaliset investoinnit ovat hyvin tärkeitä näiden toimien tukemiseksi. Meidän pitäisi varmasti nyt keskittyä tärkeimpiin tavoitteisiin, kuten miten voidaan vähentää koulupudokkaiden määrää, miten voidaan saada nuoria lisää kolmansien koulutukseen, miten voidaan estää syrjäytyminen, tukea joustavuutta, aktiivista ikääntymistä, nuorten aloitteen täytäntöönpano on tärkeä, jotta voidaan parantaa koulutuksen laatua ja voidaan tukea harjoittelijaohjelmia, jotta nuoret helpommin pääsevät työmarkkinoille. Työllisyyden ja sosiaalisten tavoitteiden valvominen Eurooppa 2020 tavoitteiden mukaan on tärkeää sen lisäksi, että huolehditaan makrotalouden valvonnasta. Me keskustelimme acd ryhmästä tästä eilen ja me olemme voimakkaasti sitä mieltä, että tämä mietintö menee nyt oikeaan suuntaan, mutta meidän pitää pohtia kohtia 10 ja 4. Kohdassa 4 nimittäin esittelijä puhuu siitä, että eurooppalaista sosiaalimallia pitäisi uudistaa, modernisoida ja hän mainitsee myöskin sen, että markkinat ovat epäonnistuneet. Markkinoiden puutteellista toimintaa ei voida ratkaista muuttamalla Euroopan sosiaalimallia, kuitenkaan vain markkinat ja markkinoiden tehokkuus pitää saattaa esiin, jotta voidaan ratkoa markkinoiden ongelmat. Joten tähän haluamme tehdä tarkistuksia samoin kuin kohtaan 10, koska tässä on jotain termejä, joita emme oikein ymmärrä kun esittelijä puhuu tässä hyvinvointivaltiosta, hän puhuu tapaan, joka ei ole kovin avoin eikä selkeä. Toivon, että meillä olisi mahdollisuus saada kokous esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken eri ryhmistä. Varmasti SED-ryhmästä teemme tarkistuksia liittyen näihin kohtiin – kohta neljä ja kymmenen siis. Emme myöskään oikein ymmärrä, miksi tässä pitää puuttua eläkeikään ja rajoittaa varhaista, varhaiseläkkeitä. Tämä on esittelijän kanta, jota me emme voi tukea. Varmasti haluaisimme keskustelua esittelijän kanssa ja mielellämme siis kokoonnumme esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken. Kiitos. Vielen Dank. Die nächste... Kiitos. Emili Turunen seuraavana. Kiitos. Ja hyvin paljon kiitoksia tässä valmistelijalle. Minun mielestäni tässä on erittäin hyvä mietintöluonnos kyseessä ja koko lähestymistapa sillä tavalla, kun se on johdanto osan kappaleessa eh, B13, niin se on erittäin hyvä kappale, koska täällä sanotaan, että sosiaaliset investoinnit ovat asia, jota ei pidä katsoa eh, sellaisena menona, jota voitaisiin leikata, vaan että se on eh, investointi. Tällaista voimme vihreiden puolelta kannustaa. Sitten kohdassa kaksi, sosiaalisten investointien määritelmä. Ehkä pitäisi etsiä vähän tarkempaa määritelmää tähän kohtaan. Minulla ei ole mitään ehdotusta vielä tässä vaiheessa. No sitten kohdassa kymmenen Eläkkeelle siirtymisikä. tätä eläkkeelle siirtymisikähän on nostettu jo monessa maassa, ei pelkästään minun maassani, jossa se on kaikkein korkein koko Euroopassa. Minä luultavasti jään eläkkeelle 70-vuotiaana, koska se liittyy, tämä ikäraja liittyy aina elinjään odotteeseen. Toivottavasti tätä ei enää tarvitse nostaa enempää tätä eläköitymisikää, koska sitä on melkein kaikissa maissa jo nostettu. Sitten edelleen kohdassa viisi me olemme sovin, sopineet tästä luetteloinnista. Vaikka onkin kriisi, niin ehkä sosiaaliturvan taso täytyisi pitää kuitenkin tietyllä tasolla. Kappaleessa seitsemän Täällä on tämä nuorisotaku, joka on valiokuntamme ikuisuuskysymys. Sitä voitaisiin ajatella tällaisena konkreettisena työkaluna työllistämiskysymyksissä. Ja sitten todellinen kruununjalokivi tässä mietintöluonnoksessa on kohta 2013 tämä sopimus sosiaalisista investoinneista maiden kesken. Sen pitäisi, sitä pitäisi vähän mm, kuvata paremmin, minkälainen tämä sopimus voisi olla. Neuvoston päätelmät ovat olemassa, mutta mitä tässä mietinnössä voitaisiin tuoda enemmän esille siitä, siitä minkälainen sopimuksen pitäisi olla? Mutta kuten sanoin, tämä on hyvän suuntainen tämä mietintö ja varmastikin hyviä ratkaisuja löydy, löydämme. Kiitos esittelijälle. Kiitos. Sitten kollega Benion. Speaking on... Niin, kiitos. Vähän tässä rikamantelen nimissä Kiitos esittelijälle hyvästä ja tasapainoisesta mietinnöstä. Mietinnössä on tärkeää sisältöä liittyen työttömyysongelman ratkaisemiseen. Nuorisotyöttömyyteen on kiinnitettävä paljon huomiota. Tämä ongelma on ratkaistava nopeasti, koska tässä on kyse nuorten tulevaisuudesta. Tällä hetkellä on ratkaisevan tärkeää lisätä työmahdollisuuksia, harjoittelupaikkoja – Sosiaalisten sijoitusten sopimus on tervetullut ajatus. Jokaisen jäsenvaltion tulisi sijoittaa kansalaisten hyvinvointiin. Sosiaaliturvajärjestelmä on tässä keskeinen, koska näin saadaan enemmän ennakoitavuutta. Se on tärkeää. Korkeatasoiset julkiset palvelut ja investointikoulutukseen on tärkeää. Sosiaaliset investoinnit ovat yksi tapa vastata nykykriisiin. Innovaatioiden kautta voidaan luoda uusia työpaikkoja ja saada lisäkasvua. EUn 2020 strategia on tärkeä täytäntöön pantava kaikissa jäsenvaltioissa, jotta keskitytään pitkän aikavälin ja ainoastaan lyhyen yrittäjyyden kautta saadaan paljon työmahdollisuuksia. Aion esittää tarkistuksia ja toivon hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Vielen Dank. Dann darf ich das Wort an die Kommission geben. An Seuraavana sitten vuorossa komissio. Thank you, Madam Chair. Um, I would like to thank the rapporteur for this. Um... Kiitos esittelijät tästä kiinnostavasta mietinnöstä. Tietenkin kiitän myös varjoesittelijöitä Tämä on juuri ajallaan tehty tämä mietintö, luonnos ja, ja on hyvä, että tietoisuutta nostetaan tällä tavalla ja että yhdessä voimme tukea tätä sosiaalimalliamme ja keskustelemme eteenpäin. Danke, dann darf ich zum Schluss noch einmal. Sitten vielä lopuksi saa esittelijäpuheenvuoron. Dziękuję pani przewodnicząca. Bardzo cieszę się, cieszę się ogromnie, że... Kiitos. Olen hyvin iloinen siitä, että niin monet ovat kiinnostuneita tästä tekstistä ja että jo tänään saimme käydä näin mielenkiintoista keskustelua ja että jotkut jo yksityiskohtaisemmin kommentoivat näitä kohtia tekstissä, niin olisin ehkä mielelläni kuullut komissiolta vähän yksityiskohtaisemman puheenvuoron. Olen vähän yllättynyt tästä, mutta ehkä yksityiskohtiin voidaan palata. Odotan jo mielenkiinnolla yhteistyötä hyvien kollegoiden kesken täällä valiokunnassa. Hienoa, että voimme työstää tekstiä niin edelleen. Kiitos. Vielen Dank für die Diskussion. Ich darf Ihnen... Kiitos keskustelusta. Nyt sitten ähm, aikataulusta. 14.5. On, on tämä tarkistusten jättöaika kello 12. Sitten 10.6. valiokunta äänestää ja syyskuussa täysistunto. Tämä oli kohta 12. Minun täytyy keskeyttää istunto 10.45 saakka. Silloin aloitamme äänestyksen. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, jetzt kommen wir zu... Äh No niin, hyvät kollegat, nyt aloitamme äänestykset. Toivon, että kaikilla on mukana äänestyskortit ja olette laittaneet ne koneeseen. Ja toivon, että äh, olemme tarkistaneet, että äänestäjiä on se määrä, mikä pitääkin. Sitten me aloitamme. Me aloitamme Nadia Hirschin lausunnolla. Ja tässä on kysymyksessä kansalaisten yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää huolenaihetta. Uusi kappale yksi joka on ennen ensimmäistä kappaletta. Tämän on tehnyt Jean-Luc Benamias. Tämä tulee johdanto-osan Ahan ja siitä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi samalta puolesta vastaan tyhjää. Tämä meidän täytyy tarkastaa. EPPllä on kaksi liikaa äänestäjiä. Voisitteko nyt päättää, kumpi äänestää? Kaksi liikaa. Onko tämä selvinnyt? No äänestys päättyy. Meillä ei ole mitään lukuja. Nyt äänestys on päättynyt. 36 äh, äh, to 2. Das habe ich also falsch gesehen. Da waren die... Äh, no niin, tämä. Sitten siirrymme kolmoseen. Puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5, anteeksi 4, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suuli, suullinen tarkistus valmistelijalta. Vastustaako joku sitä? Ei. Sitten äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten on kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty, koska meillä ovat äänet menneet tasan 21 kautta 21. Eli hyväksytty, hylätty. Sitten me käsittelemme yksittäisiä tarkistuksia. Meillä on numero 5 Nadia Hirschiltä puolesta vastaan tyhjää Miten sosiaalidemokraattien tilanne? Numero viisi o, puolesta. En tiedä oikein, miten tämä nyt meni. Eli siis viitosen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuutonen raukeaa, se on muutenkin vedetty pois. Sitten sitten samanlainen on seitsemän. Siitä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Se on myös samanlainen puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämän haluaisin kuitenkin nyt tarkistaa vielä. Äänestys on alkanut. Liikaa, yksi ääni liikaa sosiaalidemokraateilla. Täytyy päättää siellä. Äänestys on päättynyt. hylätty, koska meillä on tässäkin 21-21, eli hylätty. Sitten numero yhdeksän, Patrick Lehiarik puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin täytyy tarkastaa vielä. Äänestys on alkanut. EPPllä on vielä yksi liikaa. Voisitteko selvittää tilanteen? EPPllä. Onko tilanne selvinnyt? Nyt voin äänestyksen päättää hylätty. 18 puolesta 25 vastaan. Sitten numero 10 täällä lisää kappale puolesta vastaan. Tyhjää Nyt tarkistamme koneella. Äänestys on alkanut. Edelleen täällä EPPltä yksi ääni liikaa. No niin, kaikki on kunnossa. Nyt äänestys päättyy. 19 kautta 23, eli hylätty. Sitten kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt on sitten mahdollisuus, että äänestämme toista puolesta vastaan. Hylätty. Seuraavana numero 17 Jutta Steinrukilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 Kinga Gönitz puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Riikka Manner, se on vedetty pois. Pääsemme kompromissiin 10 anteeksi, kompromissiin C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä nyt raukeavat. Seuraavana 26. Anteeksi, ensin kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää Tämäkin täytyy nyt tarkistaa. 27 koneäänestys. Yksi ääni EPPstä liikaa. Voisitteko tarkistaa sen? Nyt voin päättää äänestyksen. Äänestys on päättynyt. 18 kautta 25 eli hylätty. Numero 28 Tästä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Ensimmäisen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osio. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Sitten toinen alaotsake. Täällä on suullinen tarkistus ähm, tekijältä. Onko vastalauseita? Ei. Sitten äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lisäkappale 4, numero 37, Silvia Raptilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen esittelijältä. Tässä on uusi otsake kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I. Kappale seitsemän puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Hyväksytty. Lisäkappale 7, numero 55. Ria Omen Roittenilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57, uusi kappale puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen lisäkappale Ramona Maneskulta 58 puolesta vastaan tyhjää Nyt pikaisesti tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta 19 vastaan. Uusi kappale, joka on esittelijältä. Suullinen muutos. Vastustaako joku sitä? Ei. Sitten puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lisäkappale numero 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 Jutta Steinrukilta puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy 25 puolesta 18 vastaan, ei tyhjiä, se on hyväksytty. Lisää kappale tähän yhdeksän jälkeen. Tässä on 67 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin. Se vielä koneellisesti tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 25 vastaan hylätty. Patrick Le Jarikke 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 Emili Turunen, Turunen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 68 Jutta Steinruck puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraava alaotsake viittosen jälkeen. Esittelijältä uusi, onko jollakin vastaan? Tätä ei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanpas tämä vielä. Äänestys on alkanut. Siis äänestämme kompromissista K. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 puolesta 14 vastaan, yksi tyhjää. Sitten numero, numero 73 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. menekö tämä nyt liian nopeasti? Minä siis aloitan äänestyksen. Äänestys päättyy. 40 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää. Anteeksi nyt tämä. Minun täytyy pitää vähän enemmän taukoja näiden äänestysten välillä. Sitten sitten siirrymme numeroon 74 puolesta. Anteeksi, tämähän raukeakin. Aloitsake 6, esittelijältä suullinen, lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäkappale 75, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. kaksi puolesta vastaan Hyväksytty. Sitten 76 Steinrukilta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää, sekin on hylätty. Nyt sitten äänestämme koko lausunnosta ja tämä tehdään koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätän äänestyksen. Hyväksytty. 23 puolesta 20 vastaan, eikä yhtään tyhjää. Onnittelemme valmistelijaa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 jos, joka käsittelee direktiivin muutosta 2008-106. Ja on kyseessä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus. Onko kaikilla tekstit? No niin, sitten aloitetaan. Meillä numero viisi ensin puolesta. Numero viisi siis. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Ai niin, nämä ovatkin kielellisiä muutoksia. Niin pääsemme numeroon yhdeksän puolesta. Puolesta. Puolesta puolesta kädet nyt ylös. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Me äänestämme kaikesta nyt yhdessä numeroon 20 asti. Nämä ovat kaikki esittelijältä, jos se käy kaikille. Hyvä. Kaikki. Ei käykään, eli näin emme voi toimia. No siinä sitten yksi kerrallaan. Numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen kuullut tästä, että tässä pysytään numerossa 13, ja jos näin tätä ajetaan, niin sen pitäisi, sen pitäisi olla mainittuna kaksi kertaa direktiivissä – koska tässä pitäisi sitten yksi osio poistaa, poistaa ettei direktiivissä oli kahteen ker- olisi kahteen kertaan. Tämä koskee siis tätä tarkistusta numero 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. President. But... Kiitos jälleen puheenjohtaja, mutta voisinko pyytää, että katsotaan tuota sitten kielellisesti, koska nyt se mainitaan kaksi kertaa, siis komission lisäys tuohon kohtaan 13. Nyt se on direktiivissä siis mainittu kahdesti. Also, numero 13, äh, der Änderungsantrag... Numero 13 on siis hyväksytty, jos jotain korjauksia vielä sitten tehdään. Siis tämä hyväksyttiin, tämä numero 13. Jos on ongelmia, niin se pitää valmistella sitten täysistunnolle äänestystä varten. Nyt me menemme numero 14. Mikä lehet lähet a 20-asig. We, we can vote in block uh, until 20. Voimmeko äänestää yhdessä tästä nyt 20 asti? Status im Block. Abstimmen können wir dafür. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tulemme kompromissiin A. Puolesta, vastaan, tyhjää, ja me pääsimme 22, 23. Voimme äänestää näistäkin yhdessä. Hyvä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25. Esittelijätä puolesta. Vastaan. Tyhjää Tässä sitten johdantoosan kappaleet 1-3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Jan Koslovskin numero 26 puolesta vastaan tyhjää. Sitten esittelijältä numero 4 puolesta vastaan hyväksytty. Ja viimeinen sitten on numero 27 puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten me tulemme tähän loppuäänestykseen, joka tehdään koneella. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin äänestys päättyy. 37 puolesta kaksi vastaan onnittelen esittelijää. So jetzt kommen wir, äh... Ja nyt siirrymme Maraja Cornelissenin mietintöön. Aiheena on liittymistä valmisteleva tukiväline. Kaikilla on paperit edessä, joten voimme aloittaa. Tarkistus 53 Obermeier puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 King Against puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 Marabitsotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistus kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 on vedetty pois kymmenen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhteen sopivana 59, jota Steinruck, se sopii yhteen äskeisen kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi A, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 62 Obermeier puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 Jutta Steinrock. Siitä on äänestettävä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan 63, jotta Stahdokilta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 23 vastaan hylätty. Seuraavana 64 Kasinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 65 King Guns puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 King Guns puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 68 kingaköys puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 14 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 18 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 Obermaet puolesta vastaan hylätty. 19 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. No, tarkistetaan. 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan ei tyhjä hyväksytty. 21 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 22 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 23 esittelijältä puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 24 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 73 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 Obermeier puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 Obermeier puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 Obermeier puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 Obermail puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 Jutta Steinruck yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 79 Obermaier puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 80 Jutta Steinruck puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. 29 esittelijältä. Tuo on yhteensopiva puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 81 Obermeier puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 82 Obermeier puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 83 Obermeier puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 84 Obermeier puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty. 85 Obermain puolesta vastaan tyhjää myös hylätty. 30 Vitoto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 Obermain puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 Visotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 King Against puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Obermain puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 Kasin puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ykkönen esittelijältä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 Obermail puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 37 Bisotto, yhteensopiva, äänestetään puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 38 Obermaier puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 39 Steinruck puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 40 Obermaier puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 Steinruck puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 Bisotto puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 Obermeier raukeaa. Raukeaa aivan, ei äänestetä. Seuraavana 44 Steinruck puolesta. Vastaan, vastaan. Hyväksytty. 45 Obermeier puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 46 Steinruck suullisen tarkistuksen kerran. Se on siellä listassa. Vastustaako joku? Jos ei, niin äänestetään hänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä on yhteen sopiva esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 47 Obermain puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 48 Obermeier puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 49 Obermeier puolesta vastaan tyhjää. Myös hylätty 50 Obermeier puolesta vastaan tyhjää. Myös hylätty numero 5 esittelijältä puolesta vastaan tyhjä. Haluaisin tarkistaa tuon numero viisi esittelijältä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä. Seuraavana 51 Bisotto puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 52 Bisotto puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty numero seitsemän esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. So. Jetzt kommen wir. Nyt seuraava mietintö tai lausunto ekonvaliokuntaan. valiokuntaan. Eurooppalaiset sosiaalisen yrittäjyyden rahastot. Aloitetaan tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjä myös hyväksytty. Seuraavana kompromissi A Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 19. Siihen on suullinen tarkistus Jutta Steinrukilta. Se on kirjattu sinne. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei, joten äänestetään suullisen tarkistuksen keräänet puolesta. 19 ja suullinen tarkistus. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 19 plus suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 18 puolesta, 22 vastaan, yksi tyhjä. Seuraavana 20. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Pitää varmaan tarkistaa, en ole ihan varma. 20. Äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 18 vastaan yksi tyhjä. 21 puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 25 puolesta vai Ainoastaan äänestys. Hmm. Voimme äänestää siitä 25. Ei vaan se raukeakin automaattisesti. 26. Selkas ja Steinruck. Ja suullinen tarkistus sinne mukana äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty hylätty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Myös hylätty. Oliko tässä vielä kysymys tuohon 21 liittyen? Ei vaan se onkin ihan ok. 29. Steinruck puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana 30 ja siinä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei. Puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty 31. Siinäkin on suullinen tarkistus. Ensin vastustaako joku? Ei. Joten äänet puolesta. 31 ja suullinen tarkistus. Vastaan. Tyhjä hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana johdantason kappaleet ykkönen Kinga Göns puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme King Guns suullin, ei vaan kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus numero viisi Steinruck puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus numero kuusi Steinruck puolesta. Vastaan tyhjää. Myös hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kone äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta, 16 vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Jetzt haben wir die letzte Abstimmung. Da geht es um die... Äh sitten viimeinen äänestys. Suullinen kysymys valiokunnan puheenjohtaja Pervais Peresiltä. Ensin kysymyksestä. Siitä äänestetään ensin. Kysymys ensin siis kolme tarkistusta Milan Gabrinohilta. Nyt tästä äänestetään. Onko kaikilla nyt oikeat paperit? Aloitetaan. Ensimmäinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen. Tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös hylätty. Kolmas. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös hylätty. Loppuäänestys. Kysymyksestä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kysymys on näin hyväksytty. Sitten päätöslauselma, luonnos, Permausperesin valmisteleva luonnos. Ensimmäinen Tarkistus yksi Nadia Hirschiltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero kaksi. Serkas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty myös tarkistus numero kolme. Serkas puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus numero neljä. Lambert puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 5 serkas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. 6 Lambert puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 serkas puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 Lambert puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän serkas puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty kymmenen lämpöt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus numero 15, Kabelnach puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Ei vaan tarkistetaan. Minäkään en ollut ihan varma. Äänestys alkaa. Tarkistus 15. Äänestys päättyy. 23 puolesta 20 vastaan. Ei tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus numero 16. Ari puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 17 hirs. Äänestetään puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18 kabna puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 pari puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eikö niin? Epäselvää. Tarkistetaan. 19. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 19 vastaan, ei tyhjiä. Numero 20. Kamnohilta puolesta. Vastaan ja hylätty. 21 ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 22 hirs puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 23 Lambert puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 kabernaa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 Serkas puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 lämpöt puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 27 kaverina puolesta. Vastaan tyhjä hylätty 28 ori puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Ai, anteeksi. tässä oli kaksi osaa. En sanonut, että tässä on kaksi osaa. Uudestaan ensimmäinen osa 28 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Myös hyväksytty. 29 hirs puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty myös 30 terkas puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 kavina ensimmäinen osa. Ja siinä on suullinen tarkistus myös perusperäisiltä. Sopiiko tämä suullinen tarkistus? Hyvä, kukaan ei vastusta. Äänestetään ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 Lambert puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 hirs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 hirs puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 lämpöit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 kaverina puolesta vastaan tyhjä. Minäkin haluaisin, että tarkistetaan. 36 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 21 puolesta 22 vastaan. Ei tyhjä, hylätty. 37. Serkas puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty 38. Serkas. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa ja siihen on suullinen Alden muutos. Vastustaako joku? Ei. Joten äänestetään ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa kolme sanaa once unemployment puolesta. Vastaan. Ei hyväksytty. Nämä sanat siis jätetään ulkopuolelle. Sitten tarkistus 39 Kabrinah puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 40 äreiltä puolesta. Vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistetaan. Niin tällä pyydetään mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 19 vastaan, ei tyhjä. Hyväksytty. Nyt 41 Hirs puolesta vastaan, tyhjä. Hyväksytty. 42 Kavna puolesta vastaan. Tyhjä. Hyvin tiukka tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 15 puolesta 21 vastaan 7 tyhjää. Hylätty. 43 öri puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 44 öri puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. 45 Caberno puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 46 Lambert puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 47 Serkas puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 48 kaverina puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaikkien mielestä hyväksytty. 49, siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei, joten äänestetään 49 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 50 Jabarilta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 51 Milan Kabernohilta puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 52 Arilta ja sinä sulinen tarkistus vielä Pervans Peresiltä puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Viimeinen tarkistus Jean Lambertilta puolesta. 53 siis puolesta. Vastaan tyhjä Myös hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Näin. Teksti on hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Tässä äänestykset tältä päivältä. So. Ja, haben wir jetzt noch was auf der Tagesordnung? Hm? Äh, do, we, do we have a second next point? Yeah. Please. eine gute Nachricht. Wir haben alles für heute Mittag. Hyvä uutinen. Tämän aamupäivän työt on tehty. Kokous päättyy. Saatte näin nauttia varhaisesta lounastauosta.